It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning, dear colleagues. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Eiköhän nyt voida aloittaa, kun Gunnarkin on paikalla. No niin, ensinnäkin to- toimenpiteet nopeiden sähköisen viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi esittelee on Edith Herzog. Ole hyvä. Uh, thank you very much, Chair. I think it was wise. Kiitos puheenjohtaja. Oli hyvä odottella hetki niin, että varaesittelijät ovat paikalla ja Mark ja Chichesterin kanssa on hyvä tehdä yhteistyötä. Me puhumme parlamentin ja neuvoston asetuksesta liittyen toimenpiteisiin, joilla pyritään äh, vähentämään kustannuksia nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönotossa. Korkealaatuinen digitaalinen infrastruktuuri innovaatisen modernin yhteiskunnan selkärankana on tärkeää, kun ajatellaan kasvua ja työpaikkaohjelmaa. Ja tämähän on jo selkäranka sisämarkkinoilla. Hyvin suuressa määrin sitäkin kautta voimme saada työpaikkoja ja kasvua, ja näin ollen se on ydinala kilpailukyvyn kannalta sekä pienille että suurille yrityksille. Ennen kuin lähden käsittelemään yksityiskohtia, niin totean, että kun meillä on tämä strategia alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin, täytyisi nähdä ennen kaikkea globaalit haasteet tällä alalla ja globaali kilpailu. Afrikassakin on jo 4G-verkko ja Kyllä meidän täytyy pitää tämän mielessämme ja löytää vastauksen. Minusta selkeä vastaus tähän on sisämarkkinat. Lainsäädäntömuoto, jonka me valitsemme, on oltava mahdollisimman lyhyt toteutettava, jotta pääsemme tavoitteeseen. EU 2020 strategia korostaa tämän laajentamisen tärkeyttä niin, että 2030 viimeistään 2020 kaikki eurooppalaiset saadaan tähän mukaan. Pitäisi olla korkeampi internetin nopeus Euroopassa 30 megabittiä sekunnissa ja 50 prosenttia talouksista Euroopassa pitäisi saada yli 100 megabitin internetin piiriin. Euroopan unionin sisällä muuttoihin liittyy ongelmia, Ihmiset muuttavat ja liikkuvat, ovat mobiileja ja ovat sellaisilla alueilla, jossa sitten ei välttämättä internet hyvin toimi. Tämä on tärkeää, erityisesti kun katsomme maaseutualueita. Ihmiset pitäisi kuitenkin pitää maaseuduilla asumassa. Meillä on aluepolitiikkaa, joka johtaa tähän suuntaan, mutta jos ihmiset eivät saa kunnon internetyhteyttä, niin he ovat entistä liikkuvaisempia pitää pitää mielessä myös tämä aluepoliittinen ulottuvuus ja kaikki Euroopan unionin alueet. Strategisesti meidän täytyy löytää oikeanlainen tasapaino suurten väkirikkaiden alueiden välillä ja toisaalta taas syrjäisten alueiden välillä. Komission ehdotuksessa keskitytään infrastruktuurin jotka, jotka voivat äh, muodostaa jopa 80 prosenttia kustannuksia. Sitten sähköverkot ja muut äh, verkostot pitäisi koordinoidusti käyttää tätä perusinfrastruktuuria. Ydin ehdotus on tässä fyysisessä infrastruktuurissa avoimuudessa, koordinoinnissa töiden suhteen. Meidän on nähtävä tämä lainsäädäntö myös SEFin valossa. Meillä on myös elvytyssuunnitelma. Vuonna 2008 myönnettiin varsin paljon rahaa tähän elvytyssuunnitelmaan ja otimme opiksi siitä, että vaikkakin rahaa oli käytössä, lupia myönnettiin varsin, nope, varsin hitaasti ja koordinaatiossa oli ongelmia, niin rahan käyttö ei ollut aivan niin helppoa kuin mitä kuvittelimme vuonna 2008. Tälle lainsäädännölle on todellakin tarvetta. Mitkä sitten ovat ongelmat, jotka olisi ratkaistava? Tehottomuus, pullonkaulat olemassa olevassa infrastruktuurissa. Sitten on myös yhteiskäyttöön liittyviä pullonkauloja, hallinnollisiin lupiin liittyviä ongelmia, nopeutettuihin menettelyihin liittyviä ongelmia, sitten asiakkaiden yhteyksien luominen jäsenvaltioiden tasolla, alemmalla kuin kansallisella tasolla, on myös tarpeen huolehtia tiedotusta, tiedotuksesta. Tosiasuuskysymys on myös tärkeä yksi niistä haasteista, jotka jo nyt näen tällä alalla, on se, että teollisuuden alan tietoisuus täytyisi herättää sille, miten synergiaa voitaisiin saavuttaa. Hyvin harvat yritykset ja verkkotoimijat ovat tietoisia tästä kysymyksestä kaikki eivät vielä ole merkitystä ymmärtäneet. Sen takia meidän on varsin nopeasti sekä parlamentissa että komissiossa e- edettävä, jotta voimme lisätä kumppaneiden tietoisuutta siitä, että yhteistyötä on tehtävä. Meillä parlamentissa on kaksi pääsyytä sille, miksi pitää nopeuttaa menettelyä. Ensinnäkin parlamentti on monen otteeseen korostanut tarvetta saada sisämarkkinat tällekin alalle. Me haluamme saada kaikille eurooppalaisille mahdollisuuden käyttää internettiä. Tämä on meidän mielestämme kilpailukykykysymys. Tämä oli ensimmäinen syy, mutta on myös toinen syy, joka on oikeastaan institutionaalisempi syy vaaleihin, Euroopan vaaleihin on vähän aikaa, jos haluamme onnistua ja hyväksyä mietinnön vielä ennen Euroopan vaaleja, niin täytyy tähdätä tämän asian kanssa tammi-helmikuun täysistuntoon. On edettävä yhtenäisenä rakentavassa hengessä, jotta voisimme pitää tästä aikataulutuksesta kiinni. Haluaisin vielä korostaa, että kun eilen saatiin päätökseen keskustelut monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin monet komission jäsenet tekevät nyt lainsäädäntöehdotuksia. Ennemmin tai myöhemmin olemme siinä jamassa, että kaikkien täytyy saada ensimmäisen käsittelyn sopimus joko tammi, helmi tai maaliskuulle. Kyllä nyt täytyisi käyttää kilpailu etua siinä mielessä, että tämä lainsäädäntö on nyt jo parlamentin käsittelyssä. Työstämme sitä jo. Näin ollen pyydän, pyydänkin kollegoille, että mahdollisimman nopeasti ryhdymme työhön ja yritämme päästä lopputulokseen nopeasti. Toinen haaste, joka on edessämme, on se, miten saamme neuvoston liikkeelle. Neuvosto, niin kuin parlamenttikin, on kovissa paineissa eri komission osastojen ja komissaarien taholta. Paljon ehdotuksia sieltä tulee. Liettua puheenjohtajavaltiona ei ole ottanut äh, tätä prioriteetiksi omalle työlistalleen. Olen kuitenkin menossa Byron kanssa keskustelemaan äh, Liettuan kanssa puheenjohtajavaltiona ja voin pyytää, että tätä nopeutetusti tarkasteltaisiin myös neuvostossa. Miten nyt haluaisin tässä edetä? Ensinnäkin haluaisin mietintöluonnoksen esitellä kolmas syyskuuta mennessä. Tiedän, että tämä on haaste, koska vain muutama viikko on nyt aikaa minä ja kollegat teemme kuitenkin suuren osan kesästä täällä, joten heinäkuun lopussa varmasti olemme sitten toimistoilla. Ja aluksi asiakirja saadaan englannin kielellä. Se on kollegoille sitten helpompi lukea. Sitten missä tahansa työn vaiheessa voitte kommentoida englannin kielellä ja osallistua tähän keskusteluun. 3. syyskuuta siis mietintö välitetään toivottavasti käännettäväksi. Syyskuun lopussa ITRE voisi käydä toisen keskustelun tästä aiheesta. Sitten 3. lokakuuta mennessä voisi olla määräaika tarkistuksille. Tämä ei niinkään liity meidän oman aikataulutuksemme, vaan meillä on lokakuun alussa asetettu kuuleminen. Valiokuntahan ei voi pitää kuulemista ajanpuutteen takia. Ihan noin yleisestikin tämä liittyy kuulemisiin, mutta joka tapauksessa kolmas lokakuuta olisi tarkistusten määräaika. Sitten 28. marraskuuta todennäköisesti, marraskuuta käsittääkseni, ei kai lokakuussa, mutta sy- sihteeristö voi vielä tarkistaa. Silloin käsiteltäisiin kompromissitarkistuksia varjoesittelijöiden kanssa. Sitten tammi-helmikuuhun mennessä voisi olla mahdollista päästä täysistuntoon. Olen nyt jo tutustunut kansallisten parlamenttien näkemykseen Ruotsin, e, e, Ison-Britannian, Slovenian ja Alankomaiden parlamenttien lausunnot. Olen nähnyt, ne käsittelevät toissijaisuusperiaatetta pääasiassa. Haluan olla tässä hyvin avoin. E, mielestäni tämä lainsäädäntö on sellaista, että ei siitä nyt aivan yhdellä harppauksella eteenpäin päästä, mutta jos lähdemme tälle tielle, niin minusta on kuitenkin parempi, että töihin, työhön ryhdytään kuin että eh, alussa jo luovutetaan. Minä olen avoimella mielellä mielelläni kuuntelen kollegoiden näkemyksiä ja lupaan, että aivan niin kuin aiemminkin eh, pidän yhteistyötä hyvänä menettelynä, en halua mitään taisteluita olen varma, että taidokkaat kollegat Högmark ja Chichester varmasti auttavat minua. Ja saamme tämän mietinnön aikaiseksi ja voimme myös herätellä ne kaikki nukkuvat osapuolet, jotka vielä havelevat tällä alalla, niin että heidänkin täytyy nähdä tämä asia eurooppalaisen lisäarvon tuojana omalla alallaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Rova Herzog todellakin vahvistaa, että kuten mainitsitkin, Mietintöluonnos tulee tarkasteluun 18. syyskuuta ja määrätarkistusten jättämisellä on 3. lokakuuta äänestys täällä 4. tai 5. marraskuuta. Herra Högmark, haluatteko kesän aikana tehdä hommia tämän parissa? Thank you very much. I'm very much looking forward. Kiitoksia, kyllä odotan innolla yhteistyötä esittelijän kanssa kesän aikana. Ja kiitokset tästä esityksestä. Ja odotan sitten, mitä näemme sitten syyskuun kokouksessa, mitä hän esittää. Kaikki mitä hän kertoi kuulostaa järkevältä ja viisalta, käytännönläheiseltä. Halusin vain todeta sanan sen näiden tämän asiakirjan luonteesta, koska tämä on melko tekninen, ja tässä on aika yksityiskohtiin, niin meidän pitää, pitää miettiä sitä, mitä tehdään siis kaduille ja taloille, niin tämän takia on aika tärkeää, että esitteli ja me muutkin mietimme tarkemmin sitä, mitä me haluamme tästä saada oikein aikaiseksi. Ja on tärkeämpää, että tästä ei tule turhan kallista järjestelmää, kehittää sitä tois, nopeaa laajakaista yhteyttä. Tiedätte, että tässä on yhteys, tässä toinen toiseen mietintöön, joka käsittelee verkkojen Eurooppa-välinettä. Eli juuri kuinka julkinen tuki voi auttaa tässä, kuinka sitä tarvitaan. Ja monivuotiaissa hallituskehyksessä on tullut paljon muutoksia viime aikoina, joten ja tämä toisaalta on yksi tapa saada varoja takaisin, jotta tehdään vähemmän kallis järjestelmä, kun tätä luodaan. Tietenkin hyvä pitää mielessä, kun katsomme näitä asioita, niin Eurooppa on hyvin erilainen – vaikka esimerkiksi vaikka maaseutualueet tai kaupunkialueet, niissä on suuria eroja. Sitten on myöskin maita, joissa on vähän pienempi asukastiheys, kun taas toisessa on tiheämpää. Ja tämän takia meidän on tärkeää myös katsoa, että on teknologia neutraali. Ja pitää mielessä, että mitä haluamme saavuttaa tällä, mitä haluamme tehdä sen jälkeen, kun on kaikki laajakaistat ja taajuudet jaettu. On todellakin tärkeää, että me lyömme, luomme nyt Euroopalle mahdollisuuksia kehittyä nopeasti. Kolmessa, tässä komission tekstissä puhutaan 30 ja 100 megabitin tavoitteesta tulevaisuudelle. Haluan todeta, että nämä ovat jo vanhentuneita tavoitteita. Meidän pitäisi katsoa vaikka verkkojen Eurooppa-asiakirjan tavoitteita, jotka ovat, jossa pyritään vaikka, että puolet väestöstä saisi 100 megabaittia tai sitten kaikki vuoteen 20 mennessä. Tai sitten tämä 4G-verkko ja langattomat verkot, mobiilitietoverkot, ne ovat jo 100 megabiitissä tällä hetkellä nopeudeltaan. Eli pitää miettiä myöskin näitä asioita. Ja 30 megabittiä, jos nyt aloitamme pitkäaikaisen suunnitelman ja teemme asetuksessa tavoitteena 30 megabittiä maaseutualueelle. niin yksi asia ainakin on silloin varma, että maaseutualueet ovat sitten jäljessä 2020. Joten meidän pitää taata, että meillä on hyvin suuri nopeus ja suuri, suuri kapasiteetti, ja nämä tavoitteet ovat tärkeitä. Joskus meidän pitää ehkä vaihtaa teknologia tai valita teknologia. Joskus se tarkoittaa sitä, että meidän pitää katsoa investointeja teknologiselta taholta. Jos meillä on väärät tavoitteet, niin silloin meillä on myöskin vääränlainen investointi kyseessä. Ja tällainen riski on kyllä ihan selvästi näkyvissä. Täällä puhutaan edelleenkin 30 megabitistä joka haluan toistaa vielä kerran, tämä on vanha tavoite. Japanissa on jo tällaisia valokaapaleita, joissa on 14 triljoonaa megabittiä. Ja tämä on sitä, mitä osoittaa, minne ollaan päästy jo, millaisissa luvuissa mennään täällä. Ja mielenkiintoista on niin, että kaikki uudet palvelut tulevat ensi vuosina näkyviin. Ne tulevat vaatimaan korkeaa nopeutta ja myöskin paljon kapasiteettia. Jos ei tätä ole, niin näitä palveluita ei voida kehittää Eurooppaan. Tämä on nyt se realiteetti. Tämän takia kysyisin nyt esittelijältä, kuinka hän aikoo edetä kesän aikana työssä ja, ja pyysin katsomaan sitten, minkälaisia tavoitteita meillä oikein on koska tämä on varmaankin yksi tärkeimmistä asioista. Ja toinen asia on sitten pitää katsoa, että mikä on tärkeää säännellä eurooppalaisella tasolla ja mikä pitäisi tietää taas kansalliselle tasolle ja mikä taas paikallistasolle. En usko, että on paras tapa eh, määritellä täällä eurooppalaisella tasolla, miten kadut ja rakennukset rakennetaan – on varmaankin viisasta miettiä sitä, että kun voidaan taata sitä kaikenlaiset investoinnit infrastruktuurin käyttäen hyväkseen. Ja tämä on myöskin sitten operaattoreille ja muille investoijille mahdollisuus tämän jälkeen toimia mahdollisimman järkevästi. Tämä olisi viestini esittelijälle. Eli meidän pitää ensin katsoa, missä mennään näissä eri osioissa – ja mitä voimme auttaa sitten kehittää tilannetta. Mikä on se kaikkein käytännön läheisin tapa sitä asiassa, ettei mennä toissijaisuuden varpaille. Ja kun puhun tässä toissijaisuudesta, niin ei ole mikään muodollinen asia, vaan joskus on parempi tehdä asiat paikallistasolla eikä eurooppalaisella tasolla. En usko, että eurooppalainen taso on paras taso määritellä se, kuinka vaikka laajakaista verkot luodaan Pohjois-Ruotsiin tai, tai Suomen saaristoon tai Kreikkaan. Eli meidän pitäisi katsoa toissijaisuutta siinä mielessä, että käyttää mahdollisuuksia hyväksemme tehdä parhaat päätökset asian suhteen. Mark. Kiitoksia, Rökmark. Herra Herra puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää Herzog-kollegaa aiheen alustamisesta. No sitten tästä menettelypuolesta niin tiedetään jo missä mennään. Aina vähän epäröin, kun puhun korkeasta teknologiasta lasteni käsitys taidoistanikin on mitä on. No, joka tapauksessa aika pitkällä pääs. Anteeksi, aika kauas ollaan tultu niistä, kun oli kanaaleja ja kanavia ja rautateitä ja, ja nyt laajakaista on tärkeä osa talouttamme ja arkeamme. Meidän täytyy tehdä ihan kaikkemme jotta jälleen päästään aikaisempaan johtoasemaan, joka Euroopalla on ollut televiestinnässä. Minä olisin hiukkasen varovaisempi. Että ajatellaan, että yksi koko passaa kaikille. Ajatellaanpa minun maatani tai omaa aluettani, Lounais-Englantia, missä julkisen ja yksityisen kumppanuudet ovat tarjonneet hyviä laajakaista yhteyksiä. Siis toimitaan paljon nopeammin. Ja tässä pitäisi toissijaisuutta kunnioittaa. Eli mitä jäsenvaltiot jo tekevät. Ja jos kaikki eivät pysy toisten perässä, niin olisi hyvä niitä rohkaista sen sijaan, että ryhdytään lainsäädäntötoimiin. Että totta kai minä olen rohkaisun puolesta, mitä suurimmassa määrin ja kollega taitavat tietää minun käsitykseni tavoitteista, jotka ovat pakollisia. Minä en halua sellaisia. tavoitteita, kyllä minulle sopivat, mutta pakollisissa tavoitteissa vaarana on, että joko ne ovat pirun kalliita saavuttaa tai sitten niitä saavuta ollenkaan. Olen kiitollinen tästä ajatuksesta että verkot olisivat halvempia. Ja totta kai tartun myös Högmarkin kommenttiin, että verkkojen Euroopan väline on sellainen, että saadaan myös 10 prosenttia talousarviosta, niin kuin ajateltiin alun perinkin. Se on ihan mielenkiintoinen käsittely aikanaan se. Ja minulle on todella suuri ilo aina ollut ja on myös oleva kesätauon aikana sitten nähdä, miten Eeri Torjan lailla työstää tekstiään. Toivottavasti sen aika äkkiä lomatavon jälkeen sitten toteutettua. Ja odotan innolla, että saa siihen tarttua syyskuussa. Ehkä sitten voisin vähän teknisemminkin puhua kuin nyt. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Teacher. So, Mr. Ken- Kiitos, teacher. Ja sitten herra Kenny. Uh, thank you very much. Uh, Kiitos. Haluan alkuun todeta, että on hienoa, että meillä on kolme näin omistautunutta asiantuntevaa kollegaa, jotka voivat tarjota meille arvokasta ja käytännönläheistä tietoa tällä alalla voimme ottaa tästä vaarin. Usein esitellään ideo, idealistisia tavoitteita, jotka ovat kaukana todellisuudesta. Ja sitten vaarana on se, että syntyy epärealistisia, mahdottomia tavoitteita, jotka johtavat vain turhautumiseen. Tällä budjetilla emme saa kaikkia niitä tuloksia aikaiseksi, joita haluaisimme. Pakolliset tavoitteet Äh, joita ei saavuteta, jotka ovat liian kalliita, eivät ole järkeviä. Alueiden pitäisi voida itse päättää, miten ne pääsevät tavoitteeseen ja ei ole epäilystäkään siitä, etteikö Euroopan unionin pitäisi saada takaisin kilpailukykynsä. Se on menetetty. Se menetettiin osittain sen takia, että olemme keskitetysti Brysselistä halunneet kontrolloida liiaksi asioita. Tästä meitä syytetään joskus oikein ja joskus väärin perustein. Nyt meillä on mahdollisuus tässä korjata ja kehittää asioita niin, että saisimme tätä viivettä hieman kurotuksi umpeen. Meillä on kapasiteetti, kriittinen massa on olemassa. Nyt tarvitaan järkevää politiikkaa ja investointeja niiden tueksi. Järkevällä politiikalla voimme myös rohkaista sijoittajia lähtemään mukaan sijainti sinällään ei ole niin kriittisen tärkeä seikka, kun liiketoimintaa kehitetään jatkossa, vaan pikemminkin yhteydet. Yhteydet ovat tärkeitä. Jos tämä voidaan järkevällä, käytännönläheisellä tavalla toteuttaa, niin sitten voimme päästä EU 2020 tavoitteisiin ja pidemmällekin. Edit, jatka hyvää työtä, nauti kesästä ja nähdään sitten kesän jälkeen, eh, kun olet saanut eh, järkevän käytännönläheisen eh, idea riihen aikaiseksi? No, Rova Herzog. Ai ei kun komissio. Mr. Grossman. Herra Grossman, olkaa hyvä. Good morning uh, to everybody. Thank... Huomenta. Huomenta kaikille. Kiitokset, että annatte myöskin komissiolle mahdollisuuden kommentoida ehdotusta tähän mennessä. Ensinnäkin haluaisin kiittää sitä, että komissio ja esittelijä haluavat käsitellä tätä asiaa nopean menettelytavan asiana. Me tiedämme kaikki, että kilpailukyvyn takaisin saaminen on monen valiokunnan jäsenen meistä tärkeä asia meidän digitaaliagendan 2020 tavoitteet ovat lähestymässä, ja jos emme nyt toimi niin, sitten emme kyllä saavuta näitä tavoitteita. No joka tapauksessa meidän pitäisi pyrkiä tähän näin. Ja uskon, että minun pitäisi kommentoida tässä kahta asiaa, jotka on mainittu täällä. Yksi on se, että teknologia pitää olla luottavaa ja ja että meidän ehdotuksemme pitää jotenkin olla se huomioon ottava, mitä on teknologisen eh, kehityksen tila. Ja sitten myöskin pitää katsoa, että tämä on teknologian neutraali, että laajakaista hyötyisi tästä toimenpiteestä. Mutta emme millä tavalla ennakoi, että millä tavalla tämä pitäisi saavuttaa, millä, vaan eh, pitää olla tietenkin selvää, että tässä on myöskin mobiilikaistat ja LT ja nopea toiminta mukana. Myöskin byrokratiaa pitäisi poistaa. Tiedämme, että verkot juuri tällä hetkellä kärsivät tällä hetkellä siitä, että hyväksyntämenettely on hyvin hidas. Ja toinen asia, jonka haluaisin mainita vielä, on kysymys liittyen siihen, mitä välineitä voidaan valita, mutta myöskin toissijaisuusperiaate. Nämä ovat asioita, joita pitää tietenkin selventää, ja mitä voin sanoa meidän kannaltamme, että voi todeta vain, että komissio oli kyllä hyvin tietoinen näistä asioista – ja meidän selitysmuistiossamme ja vaikutusten arvioissamme me olemme kyllä nämä maininneet. Mitä tulee toissijaisuusperiaatteeseen sinänsä, haluaisin vain todeta, että tässä emme puhu sellaista yhden ratkaisusta, vaan tässä puhutaan mahdollistajista, sellaisista, jotka sallivat toiminnan – Eli pitäisi mahdollistaa ja helpottaa tiettyjen kaupallisten ratkaisujen etsimistä sidosryhmien taholta. Ei pelkästään televiestintäoperaattorion mm, taholta, mutta myöskin muiden käyttäjien taholta. Eli mahdollistaja tavallaan on kyseessä. Ja tämä keskittyy erityisesti näiden mm, sidosryhmien oikeuksiin ja mahdollisuuksiin. Ja tässä valitsimme asetuksen välineeksi direktiinsin sijaan. Syynä on se, että pyrimme välttämään täysharmonisointia tällä alueella, joka on hyvin paikallista toimintaa. Ja että katsomme tiettyjä oikeuksia ja velvoitteita. Totta kai tämä pitäisi nopeasti olla käytössä ja emme, emme näy tässä aikataulussa – mahdollisuutta sille, että direktiivin kautta jäsenvaltiot voisivat sitten nopeasti toimia, koska tässä kesti transponoinnissa pitkän aikaa, tämä veisi vuosia. Tämän takia tehokkuuden ja vaikutuksen takia olemme valinneet tämän välineen, eli asetuksen. Ja meidän selvitysmuistiossamme näette myös viittauksen tähän. uskomme, että tämä on täysin parlamentin päätöslauselman mukainen, joka hyväksyttiin vähän, vähän, alle, vähän alle vuosi sitten sisämarkkinasäännöstöstä, jossa pyritään luomaan kansalaisille ja yrityksille tasavertaiset toiminnan mahdollisuudet ja täyttöönpanossa myös. Eli olemme tässä täysin sen kannan mukaisia, mitä, minkä mikä parlamentti teki. Myöskin se markkinoiden toimintapaketti kakkosessa on näitä pääasioita oli esillä. Mitä tulee toissijaisuuteen ja kun pyritään etsimään oikea tasapaino, mikä on eurooppalaisella tasolla tapahtuva, mitä tapahtuu sitten kansallisella, mikä paikallisella tasolla. Haluaisin vielä painottaa sitä, tehdä teille selväksi, että ehdotus pyrkii jo luomaan tämän tasapainon. Eli kuten totesin, emme tiettyjä oikeuksia ja velvoitteita harmonisoimme. Ja tässä on kuitenkin suurista summista kyseistä, 60 miljardia on kyseessä, ja pyrimme myöskin säästämäänkin hieman, mutta toimenpiteiden pitää tehdä sillä tavalla, että että lopuksi päätös verkostojen luomisesta tehdään jäsenvaltioille. Emme tässä mitenkään ennakoi niitä mahdollisia malleja, mitä jäsenvaltiot käyttävät, mikä toimivat hyvin siellä, vaikka julkis- yksityiskumppanuuksista puhuttiin täällä, tai jostain muusta mallista. avoimen pääsyn malleista vaikka paikallistasolla. Mikään tällaista, tällaista ei ennakoida asetuksessa. Mä pyrimme vain helpottamaan tällaisten mallien käyttöä. Eikä asetus, ehdotus, antaa mahdollisuuden jäsenvaltioille mennä pidemmällekin jopa, kun me, meidän ehdotuksessamme on todettu. Eli kuten huomaatte, me näemme kyllä, että tässä on suuri haaste löytää tasapaino, ja me tietenkin pyrimme saavuttamaan tämän tasapainon tämän valiokunnan, parlamentin ja neuvoston kanssa. Kiitoksia. No nyt sitten Rova Herzog. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää komissiota ja ennen kaikkea kollegojani heidän avoimuudestaan ja näkemyksistään rakentavan yhteistyön puolesta. Kahta asiaa tähdentäisin, joita haluaisin seikkaperäisesti tarkastella – Ensinnäkin, mitä mahdollisuuksia voidaan luoda energiamarkkinoiden lähentymisen tai televisiomarkkinoiden lähentymisen myötä? Että esimerkiksi energiamarkkinoilla on jo yhteys kotitalouksiin, eli siinä on jo kytkös suoraan kotitalouksiin. Energiaverkot, älyverkot ovat kyllä hyvä synergiayhteys televerkkoihin, että älyverkot saadaan yhteen, eli lähentyminen on yksi tärkeimpiä aiheita, joita haluaisin käsitellä ja tutkailla. Mutta ei tässä puhu pelkästään televiestintäyrityksistä, vaan myös palveluntarjoajista. Eli siihen täytyy paneutua. Ja lopuksi sanoisin vielä, että en minä ole mikään Lenin setä, että kaksi eteen ja yksi taakse haluan, että komissio menee kaksi eteen ja, ja sitten meidän täytyy mennä vielä puoli askelta ainakin eteenpäin. Eli kyllä täytyy petrata, ei vain kaksi eteen ja yksi taakse. Toivottavasti tavoite saavutetaan, kuten Höökmarkki sitä peräänkuulutti. Eli saadaan internetverkot kaikkialle Eurooppaan, myös maaseutualueelle. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, Rova Herzog. Toistan vielä aikataulun. 18. syyskuuta mietit olisi tarkastellut määräkä tarkistus jättämisellä 3. päivää lokakuuta puolelta päivin. Äänestys täällä 4-5. marraskuuta. Sitten täysistuntoon mennään tammi-helmikuussa 2014. Kiitos. Ja nyt lyhyt tauko 10 asti jolloin toimitetaan äänestykset. morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta. Nyt aloitan äänestykset minuutin päästä. So please take your seat. Istuutukaapa.

Der Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein. Everyone? No niin, olemmeko valmiita? Ihan kaikki. Tässä on ihan valtavasti äänestyksiä tulossa tänään. Eli istutaankaapa. Tässä on aika mutkikkaitakin äänestyksiä tulossa. Eli tähän saattaa mennä aikaa myös äänestystulosten tarkistamiseen, eli eespäin. And as usual, I shall... Ja ensin testataan, niin kuin on tavallista. Tarkistetaan kortit, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. This works. So let's start. It works. Okay. Näyttää toimivan. Voimme aloittaa. Ensinnä Roopilar. Miss Castillo, everything's okay? Onko Rova Castillo kaikki kunnossa? Hyvä. Eli aloitellaanpa Ensinnä dieselpolttoaineet, biopolttoaineet, Alejo Vidal Quatrasin lausunto. Herra Vidal, haluatteko taas lausua? Ai, teillä on oma kortti nyt mukana, erinomaista. Varsinkin oma lausuntokin. No niin, ensin näin. Tarkistus 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatteko tarkistuttaa 146? Tarkistamme numero 146. Äänestys on käynnissä ja nyt äänestys päättyy. 18.37 hylätty. Sitten 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kaksi identtistä 166 ja 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 ja 268 yhdessä. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 170 ja 269 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten vielä toinen yhdessä 169 ja 271 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. 171 ja 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 ja 272 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää. Kai olisi hyvä tarkistuttaa tämä äänestys alkaa. Ja päättyy. Jaha. No nyt. Näin tuloksen 49.5 hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa tämän? Selvä. Tarkistamme koneellisesti kompromissi 13. Kyllä, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 47.8 hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Haluatte tarkistuttaa äskeiseen 192 äänestys alkaa. Ja päättyy. Äänestys päättyy. 40, 14 hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi tarkistus 195 197 yhdessä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää kai hylätty. Thompson, jo tarkistuttaa tämän? Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 ja 251 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Sitten 232 puolesta vastaan. En näe käsiänne. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 253 puolesta vastaan. Puolesta vastaan. No niin, hyväksytty. 254 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten 230, 32, 13 puolesta vastaan, hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 ja 267 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan hankalaa, tyhjää. Tarkistetaan 274 koneellisesti. Yksi kansanpuolueellinen liikaa. Okei. Okay. Yeah, okay. Nyt on kaikki hyvin. 22.32 hylätty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 ja 286 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tehty. Kompromissi 19 yhdessä 30, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 ja sitten myös 315 asti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 aina 36-326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatus on kappaleet ja kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 77 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 75 7, hyväksytty, on puheenjohtaja korjaa. 77 hyväksytty, haluatteko tarkistuttaa? Ei, selvä. 75. Selvä. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 93 suullisen tarkistuksen kera puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 104 Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksyt Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan. En näe oikein käsiä. Ei ole kovin selvää. En näe käsiänne. Kädet ylös. Tarkistamme numeron 122. Äänestys alkaa. Yksi, kaksi kansanpuolueesta liikaa. Three too much. Three Kolme kansanpuolueesta liikaa. Any higher? done, done. Okay. Onko, no niin nyt kaikki hyvin, äänestys päättyy. No aika selvä tulos. Hyväksytty. Sitten 123 puolesta vastaan tyhjää. 123 selvästi hylätty. Sitten yhdessä ryhmässä 826 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, koneäänestyksenä äänestys alkaa. Yksi kansanpuolueen liikaa. Okay, the vote is... No niin, nyt äänestys päättyy. 47, 8, 0. Onnittelut, herra Vidal Quatras. Bellinger. The next report is the Bellinger. Seuraava mietintö on Bellinger mietintö. Aloitetaan tarkistus 2 ja 59 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tartus neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkoitus 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten yhdessä 79 ja 78 puolesta vastaan tämä ei ole oikein selvä, sitten tyhjää. Tarkistetaanpa tämä äskeinen äsken äänestys. Äänestys alkaa 79.78 on kyseessä. Vote is closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 30 puolesta 25 vastaan. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 89. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty. Haluat tarkistuksen? Okei. 89 tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 30 puolesta. Jos yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaa, tyhjää, hylätty. 93 D puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 94 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 ah, hyväksytty. Hmm. Okei, okay. hyväksytty, hyväksytty siis. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan, puolesta vielä. Siis hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104D puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä äskeinen äänestys. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 24 vastaan, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten yhdessä 17 ja 3. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 7. puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 140. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 143. Puolesta, vastaan, eh, <laughs> vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan vielä. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi. 144. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 145. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 20D. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 146 tässä yhdessä 146-150. Onko tämä okei okay teille? Hyvä, tehdä näin. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Ja sitten taas yhdessä 151, 154 saakka. Onko tämä okei? Okay? Ää, se ei ole okei. Okay. Okei. Okay. Sitten äänestetään 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Äh. Äänestä on hyväksytty, mutta, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa. Se on hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaa, tyhjä, hylätty. 154 puolesta vastaa, tyhjä, selvästi hylätty. Sitten yhdessä 21, 22, 155 ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158D puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tuo. 158D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 159 seuraavaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 163. Ei voida sitä yhdessä tästä. 163 siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissietus 1 puolesta, vastaa, tyhjä, hyväksytty. 35D. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 37. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 4. Puolesta, vastaan, tyhjä, tyhjä. 42. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 43. Puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 46. Puolesta vastaan Olen vähän epävarma, en toki käsiänä nyt. Tarkistetaanpa. 46. Vaikea nähdä, jos ette nosta käsiänä. Äänestys päättyy, 46 kohdasta siis, selkeästi hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Haluat tarkistaa 48. Okei. Äänestetään uudestaan. 48. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 27 tai 24. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 55. Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 56. Kukaan ei nosta käsiä, en näe. Voin tarkistaa. 55. Tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Anteeksi. 56. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Viisikymmentä kaksi yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut, edustaja Pellinger. Sitten seuraavaksi energian sisämarkkinat toimivaksi Pusek mietintö. Tarkoitus 42. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 46. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Se on hyväksytty. 48. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49. 48 tarkistetaan. Neljäkymmentäkahdeksan tarkistus menossa. 20, 32 hylätty. 49. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 50. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi neljä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 67. Puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan tämä. 67. Tarkistus. äästys päättyy. Hyväksytty. 28 ääntä puolesta. Sitten 70 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Niin. Niin ensimmäinen osa siis on kyseessä. 71 ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, selkeästi hyväksytty. Toista osasta ei äänestä, joten mennään. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 Puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Imko 2. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 75. Puolesta, vastaan, tyhjä Ei kovinkaan selvä tulos. Tarkistetaan. Tarkistus 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 78. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 86. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 142, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 422 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 17. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 139. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 140. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 154 puolesta. Vastaa. Tyhjä. Hylätty. 158 puolesta. A, vain toinen osa. Äänestämme on toisesta osasta. 158 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 163 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 178 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Sitten sitten 217, vain ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan. Tämä ei ole kuinka selvältä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 181. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 184. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 186, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, ty, tyhjää, hylätty. 185, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Sitten 197, toinen osa. Äänestetään toisesta osasta 197 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Kolmas osa Haluatko tarkistaa sen toisen osan? Okei. Okay. 197. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20. Kolmas osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta Ah, haluat tarkistaa myöskin kolmannen osan äänestyksen. Olkaa hyvä. Äänestetään 197 kolmas osa. Sekä äänestä tarkastettiin koneellisesti. Toisen osan myös koneellisesti. Nyt tarkistetaan kolmas osa vielä. Nyt tarkistetaan 197 kolmas osa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2007-2005. Kompromissi 13. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 201. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Imko 12. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 207. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hyväksytty, mutta ehkä parempi on tarkistaa kuitenkin. Tarkistaa kolmas osa. 207. Äästys päättyy. Hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233, ensimmäinen osa vain. Puolesta, vastaan, tyhjää, ylätty. 231, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta, vastaan, tyhjää, ylätty. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää. En näe käsiänne. Taisi hyvä olla hyväksytty. Tarkistaanko? 253 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä. 253. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 254. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan se. 254. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästikin hyväksytty. 255 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 257 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 258 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 259 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 261 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Nyt 376 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta, vas, vastaan, tyhjä hyväksytty. 278 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 279 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää myös hyvä ylätty 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 301 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 314 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromis 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromis 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 358 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 360 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 362 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 365 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 368 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 377 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 29. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 382. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kolme, kompromissi 30. Puolesta, vastaan, ty, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 31. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 32. 32. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 404 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 405 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 420 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Työjärjestyspuheenvuoro, Erä Ryblik. Kiitoksia. Kompromissi tarkistus 34. Tässä on 209 ei ole oikein tässä. Saisin tämä kirjallisesti korjata. Eikä usko, että on myös rooli tämän nesteen tallentamisessa. Eli tämä on muutos tähän kohtaan 209, näin suullisesti. Kiitoksia. It is... Ilmeisesti tämä on okei, okay, joten voimme äänestää tästä. Kompromissitarkistus 34. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 209. Suullinen tarkistus rubrikilta. Puolesta 209. 209. Niin viimeinen lause on lisäys siis tänne. Seuraavanlainen. Usko, että tällä pumpputallennuksella on suuri mahdollisuus sähkön tallennuksessa hyväksytty. Sitten 435 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 436, ensimmäinen osa, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Toinen osa, haluatko tarkistaa tämä? Ensimmäinen osa, no hyvä, tarkistetaan ensimmäinen osa, 436. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30, 21. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Kompromissi 35. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 444. Puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 446. Puolesta. Vastaan. Kukaan ei nosta käsiä, no, kuka puolesta. Nolla 7, 7, 9, 50 kaikki raukeavat. Siis 6. siitä äänestää nyt. Puolesta 4, 4, 6. vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 458 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 403 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 461 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 462 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten irtoisen kappaleet, tarkoitus 11 puolestaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tuo puheenvuoro. I would like to table uh, oral Haluaisin tehdä suullisen tarkistuksen ja korvata tämän kestävyyssanalla. Olen ollut esittelijän kanssa yhteydessä. I strongly support and I put... Tuen tätä muutosta ja listalle olen laittanut nyt plussan miinuksen sijaan. instead of... Kestävyys decarbonization termin sijaan. Is it okay? Okay. Onko tämä okei? Okay? Kaikki hyväksyvät. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 15. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 23. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 26. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 41 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 1 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 2 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 3 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Neljä, puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Viisi, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kuusi. Aloita tarkistuksen vitosesta. No tehdään näin. Tarkistetaan tarkistus viisi. Äänestys alkaa. S päättyy. Hyväksytty 46, 5. Tarkistus 6. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Sitten yhdessä 7 ja 8. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 9. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti ja koneellisesti. Äänestys alkaa. The, is it first? Closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. 47 puolesta. Kaksi vastaa. Onnittelut, edustaja Busek. Hyvä, hieno tulos. The next one is a bit complicated. Seuraava on hieman monimutkainen, mutta toivottavasti siitäkin selvitään. Köpelsin mietintö. Aiheena tupakkatuotteet ja muut vastaavat. 483 tarkistus ensimmäisenä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt muut. 99 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110-114 äänestämänistä yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Closed. The vote is closed päättyy. Hylätty. Äänin 24-25. viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole ollenkaan selvää. Sen takia tarkistamme. viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37, 12 ja yksi tyhjä. 117 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 126. Se tarkistetaan. Äänestys alkaa. One, two, six. One, two, six. Yksi, kaksi, kuusi. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Ääni 45.3. No niin, seuraavaksi

Hyväksytty. 151 puolesta. Pahoittelen. Ensin 150, 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi yhdessä 225, 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten blokkina 250-252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava blokki ei vaan. Tarkistuksesta 9262 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 on vedetty pois. 264. 264 puolesta vastaan. Työjärjestyspuheenvuoro. Could you use your mic, please? Hyvä mikrofonia. Uh, 263. 263 on sellainen, joka me vedämme, peruutamme kansanpuolueen puolesta. Yes, withdrawn it. Yeah. 264 vain, koska veditte tämän pois. Kiitos, Hermetsen. 264, sitä äänestetään. Kyllä. We vote on 264. Äänestämme 264 nyt. Eikö niin? Puolesta äänet. Vastaan. Hylätty. 266. Haluatteko tarkistaa vai We have just voted on Äänestimme juuri 264 ja haluatte, että tämä tarkistetaan. Parempi tarkistaa. 264 tarkistetaan. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 266 puolesta Se raukeaa 265. Ei vaan. 64 is adopted. I'm sorry, just a moment. If the block Pieni hetki. It says if adopted yeah. amendments 263 to 654. Yeah. We adopted this block. We, we adopted this block from the amendment. Tämä blokkihan hyväksyttiin tarkistuksesta 9-262 näin ollen kaikki tarkistukset 263, 265 ja niin edelleen raukeavat. 266. So we move to 266. Eli 266 on vuorossa. Puolesta. Vastaan. Parempi tarkistaa. 266. Äänestys alkaa. The is closed. Äänestys päättyy. 27 puolesta 22 vastaan ei tyhjiä hyväksytty. Sitten pieni blokki 267, 269 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi E. Puolesta äänet vastaan tyhjää Hyväksytty. That's fine. Amendment number 306. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty blokki 309-313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistaa kompromissi F, niinkö? Sopii, tehdään niin. Not clear. The vote is open. Tilanne ei ollut selvä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksyttyhän se oli. Äänin 35.12. Sitten kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten blokki 3, 6, puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Blokki 370, 372 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten yhdessä 375, 376 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Blokki 380 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 384, 391 blokkina puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja. Tarkistamme koko kokonaisuuden 384-391. Tarkistetaan. closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 22-25. 392 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 394 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää. Näitkö tuloksen? Parempi tarkistaa. 395. 395. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 27, 20. 396 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 399 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 400 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 401 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 439 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 440 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 443 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta yhdessä 468 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei vaan hylätty se oli. 469 oli selkeästi hylätty. 470 puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 474 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdessä 475 ja 476 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte, että tarkistetaan. Selvä. 475, 476. Ää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 24 22. 477-479. Nämä ovat identtisiä puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 482 puolesta vastaan Ei ole selvä. No tarkistetaan. 482. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänen 25, 23, kaksi tyhjää ääntä. Sitten jonotus on kappaleisiin. Tarkistus 21 puolesta äänet vastaan. Tyhjää. Hylätty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. Te, minulle sanotaan 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan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 Haluatte tarkistaa tämän 63. Äänestys alkaa. Carry or? No, we said adopted, yeah. Yeah, the vote is closed, or? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Ääni 46. Seuraavana 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 94 nyt 95. 95 puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 37, 10 ja 3 tyhjää. Onneksi olkoon, edustaja Goebbels. The next voting is a mandate for the... Seuraavaksi valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten. Pytikofer on tässä valmistelija. Okay, we take them one after yeah. one. Ensin tarkistus kaksi puolesta. Vastaan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 Hyväksytty. Kompromissi yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18. Puolesta. Vastaan. Tämä ei ollut selvää. Puolesta äänet. 18. No sepä mukavaa. Kaikki äänestävät puolesta. Hyväksytty. 19. Puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. Ja nyt äänestys. Koneella äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Äänin 36.1 hyväksytty seitsemän äh, tyhjää ääntä. Onneksi olkoon Butikofer. Vielä viimeinen äänestys. Suullinen kysymys uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen. Rybich on tässä esittelijä. Yksi äänestys ainoastaan koneella. Äänestys alkaa. You want the floor, Mr. Rubik? Did, did you ask Haluaako edustaja Rybik puheenvuoro? Olkaa hyvä. Closed. closed. Äänestys päättyy. Selkeä. Enemmistö 37 puolesta, yksi vastaan. Onneksi olkoon, Ryby. Nyt äänestykset on äänestetty. Haluan kiittää kaikkia avusta. Tämä oli ensimmäinen puheenjohtajuuteni äänestysten johdossa, eli kiitos avusta. The only point which is left is feedback. Mr. Kreuzmann is here. Mrs. Valian yeah. is not here. Maybe we start with Mr. Kreuzmann. What we have left. Tässä nyt on enää jäljellä esityslistalla palautuminen meneillään kolmikata neuvotteluista. Aloitamme Tuliolvasta ja Kreutzmannista. Herra Valjan ei paikalla, olkaa hyvä Kreutzmann. Yeah, um, I have good news. Kiitoksia puheenjohtaja, on hyviä uutisia. Uskon, että että iltapäivällä kello yhdeltä meillä on loppukokous. Ja puhutaan tästä kosmesta. Ja uskon, että me varmaankin pääsemme tässä tuloksiin. Good. If, you, if you want to have... Jos haluatte kahden kesken käydä keskustelua, niin voisitteko hoitaa ne ulkopuolella? So, we who wants to... Eli me, jotka haluamme kuunnella esittelijämme, kuulisimme myös, mitä hän sanoo. Yeah. Oh. Jürgen, wir, yeah. wir geben dir ein, eine Minute. Ja. Yeah. Minuutti, Jürgen. Das ist besser. Das ist besser so. We leave and then you can talk. <laughs> <laughs> Okay, so, I, can oh, make, I, can make it, I can make it short. We, um... Voin puhua lyhyesti. Meillä oli neljä keskustelua. Yksi oli delegoidusta säännöksistä. Tästä löyttiin hyvä ratkaisu. Yksi puhuttiin tästä, yhdessä puhuttiin tästä tuhannen euron katosta. No mitään tiukkaa kantaa tästäkin oli. Tästä neuvosto varmaan oli lisätä tähän jotain. Ja sitten budjetista kuulin, että tästäkin löydetään kyllä ratkaisu. Joten näyttää että yhdeltä me voimme saada loppu ratkaisun asiaan trilogissa neuvoston ja parlamentin ja komission kesken. Toivottavasti yhdeltä sitten näemme lisää tuloksia. Kiitoksia. Okei, okay, thank you Mr. Kreutzmann. Kiitos herra Kreutzmann. haluaa joku puheenvuoron? Ei ilmeisesti. Rouva Valjane on neuvottelijamme, ei toki ole paikalla. Eli enää yksi asia jäljellä. Seuraava kokous 8. heinäkuuta kolmesta puoli seitsemään ja 9. heinäkuuta yhdeksästä puoli yhteen. Onko jotain muita asioita? Ei, juu vai ei? Kyllä tässä aika vielä on. Selvä. Siinäpä se tältä päivältä. Kiitoksia kovasti. Hauskaa torstaita ja viikonloppua ja kotimatkaa ja sitten kun sinne pääsette. Näkemiin.